damen und herren! liebe kolleginnen und kollegen! auch zehn tage nachdem der taifun haiyan mit mehr als dreihundert philippinien taifunin jälkeen tilanne on sadoille tuhansille selviytyjille dramaattinen. Te tunnette kaikki kuvat epätoivoisista ihmisistä, joilla ei ole juomavettä, joilla ei ole mitään syömistä, joiden on täytynyt yöpyä taivasalla. Apua on menossa sinne, mutta edelleen jotkut alueet ovat sellaisia, jonne ei ole asiaa, jolle ei päästä. Ulkopuolelta valtava kaos täytyy siellä paikan päällä ihmiset siellä mm, kamppailevat elojäämisen puolesta ja he ovat täysin riippuvaisia kansainvälisestä yhteisöstä ja meidän täytyy tehdä, kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä kaikkeensa, jotta ihmistä välittömässä hädässä voidaan auttaa niin nopeasti kuin mahdollista. Kun siellä on kyliä ja kaupunkeja tuhoutunut siellä, ollaan silloin riippuvaisia jälleenrakennuksessa meidän avustamme. Sekä humanitaarista avusta että pitkäaikaisesta avusta on tarvetta meidän täytyy mielestäni, kun ajatellaan dramaattista tilannetta, niin tehdään enemmän 11 miljoonaa ihmistä Filippiineillä on kosketettuina taifuunin seurauksista. Luvut ovat todellakin dramaattiset. 660 000 ihmistä ovat menettäneet talonsa ja ovat taivasalla. Kansainvälisen punaisen ristin tietojen mukaan 22 000 on edelleen kadoksissa ja Olette lukeneet nämä luvut. Yli 2500 kuolema, kuolleita. Autiorganisaatiot sanovat kuitenkin, että nämä tulevat nousemaan nämä luvut selkeästi. Euroopan parlamentin haluan sanoa Euroopan parlamentin nimissä uhreille, että me Euroopan parlamenttina teemme kaiken voitavamme, jotta jälleenrakennuksessa voitaisiin auttaa. Hyvät naiset herrat, teillä on varmaan sama tunne kuin minulla, että tunnemme solidaarisuutta näitä perheitä ja uhreja kohtaan. Haluaisin pyytää, että pidämme minuutin hiljaisuuden. Herzlichen Dank. Hyvät kollegat, olen iloinen, että tänne on tullut 150 koululaista 33 maasta, jotka ovat Euronest 2013 osallistujia. Sydämellisesti tervetuloa. Zwei Tage lang haben die jungen Männer kahden päivän ajan nuoret ihmiset EU-maista